afco valiokunta on ehdottanut tulkintaa työjärjestyksen artiklaan 5.5 ja 210a. Teksti on saatavilla täysistunnon verkkosivuilla ja se julkaistaan tämän päivän istunnon pöytäkirjoissa. Tulkinta on hyväksytty, mikäli 24 tunnin kuluessa yksikään poliittinen ryhmä tai tai jäsenet, jotka saavuttavat alhaisen vähimmäismäärän, tätä vastustaa.